Il presidente. Puhemies. Allora. Care colleghe, e cari colleghi. Hyvät kollegat, hyvää iltaa teille kaikille. Ja nyt voin todeta, että istuntokausi on uudelleen avattu. Sehän keskeytettiin viime